ennen kuin tervehdimme komission jäsentä, niin edustaja Weber on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Äh, Puhemies, pyysin puheenvuoroa, koska haluan nostaa esiin kiireellisen seikan. Eilen jo omassa puheenvuorossanne viittasitte tähän asiaan, nimittäin slovakialaisen toimittajan murha. Tänään olemme kuulleet eurooppalaisista tiedotusvälineistä uusia tietoja. Maltan ja Slovakian tapausten jälkeen kaksi muuta toimittajaa ovat nyt menettäneet henkensä mielipiteen vuoksi. Ja me parlamenttina meidän on todettava, että on välttämättä Slovakian tapauksessa saatava riippumaton tutkimus asiasta. Ja toiseksi, nyt kun medioissa tänään on kerrottu, että mitä ilmeisimmin EU-varoja näyttää väärin käytetyn, pyytäisin, että KONT-valiokuntamme saisi toimeksiannon lähettää Slovakian tutkimusryhmän. Euroopan parlamentin on oltava asioita paljastava voima myös Slovakiassa. Meidän on suojeltava toimittajia ja heidän riippumattomuutaan. Kiitos paljon. Honorable Bullman. Edustaja Bullman, olkaa hyvä. Ja, äh... Puhemies, Euroopan parlamentti, ja näin puhun nyt oman ryhmäni nimissä, Euroopan parlamentti on varmasti äh, maailman äh, kovin äh, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion puolustaja ja aivan varmasti vaatii, että on mentävä aivan juuriin asti, kun tutkitaan muun mm. muassa näitä toimittajien murhia. Ja kunhan tilanne on sopiva, meidän on käytävä tästä keskustelua. Tästä käsittääkseni on jo sovittukin eri poliittisten ryhmien välillä. Muistuttaisin kuitenkin, että kollega Weberin ehdottama valtuuskunta matka Slovakiaan on jo taksevaliokunnan valiokunnan matkaohjelmassa uuden tutkintavaliokunnan, joka käynnistää toimensa tämän päivän mandaatilla. Pyytäisin, että tässä ei nyt tehdä turhaan samaa työtä kahta kertaa, vaan että taakse kolmonen voi tämän hoitaa. Äh, Weberille haluan todeta, että luonnollisesti me haluamme tutkia riippumatta jäsenvaltiosta tai riippumatta valtion päämiehestä, joka nyt sattuu olemaan EPPn jäsen tai ei, niin me tulemme tutkimaan äh, kaiken sen, mikä tutkittava on. Ja tämä koskee muuten myös tämänhetkisiä korruptiosyytöksiä, jotka nyt ovat paljastuneet. Bene. Ruiz. Please. Thank you, President. Uh, I would like to... Kiitoksia puhemies. Haluaisin uh, korostaa sitä, että toimittajien murhasta ei koskaan pitäisi tulla puoluepolitiikkaa mm, peliä. Tämä on vakava asia. This parliament has... Tämä parlamentti on ryhtynyt tiukkoihin toimiin, kun näin kävi Maltalla. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta toimisimme samalla tavalla myös silloin, kun samankaltaista tapahtuu Slovakian tasavallassa. Siksi tuen Weberin ehdotusta lähettää ad hoc valtuuskunta Slovakiaan ja käyttää tätä mm, puheenjohtaja kokouksen mandaatin mukaisesti. Emme voi enää odottaa viikkoja, kunnes uuden valiokunnan sihteeristö on perustettu. Meidän on toimittava välittömästi. Toimittajilla pitää olla oikeus toimia vapaasti myös silloin, kun he tutkivat korruptio- ja verotuskysymyksiä. Tällä parlamentilla ei ole nyt aikaa hukattavana tämän varmistaakseen. Sono Anch'io convinto. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että lehdistön vapaus ei ole oikeistolainen, keskustalainen eikä vasemmistolainen kysymys. Lehdistön vapaus on perusvapaus, joka koskee koko Euroopan unionia. Se koskee kaikkia hallituksia, onpa se sitten minkä värinen tahansa. Näin ollen katson, että paras ratkaisu olisi käynnistää kirjallinen menettely ryhmien, poliittisten ryhmien puheenjohtajien kesken, jotta päättäisimme lähettää ryhmän, joka koostuu parlamentaarikoista paikan päälle Slovakiaan. Ja näin voitaisiin varmistaa, mitä on tapahtunut. Meillä on Panama Papers, valtuuskunta ja Maltan tilanteeseen tällä tavalla perehdyttiin. Eli kirjallinen menettely käynnistetään iltapäivällä, jotta ei menetettäisi tässä enää aikaa. Tänään on pidätetty kolme henkilöä. Kolme henkilöä siis on pidätetty. Kolme Italian kansalaista, jotka asuvat Slovakiassa. Nyt täytyy saada selville, ketkä ovat tehneet tämän teon, mutta ketkä ovat sen myös tilanneet eh, näiltä toteuttajilta. Täytyy muistaa, mitä tapahtui Daphne Caruana Galician äh, murhassa. Sekin on selvitettävä. Emme voi läksyttää muita, jos emme ensin katso, mitä tapahtuu omassa, oma, omassa kotonamme. Eli kaikkien ryhmien tulisi myös virallisesti voida ilmaista äh, halukkuutensa tehdä työtä tähän suuntaan. Eli lähetämme tällaisen valtuuskunnan. Edustaja Mussolini, olkaa hyvä. Puhemies, Espohon myös kollegani Chirio, Alberto Chirion ja muidenkin nimissä tästä Slovakia-asiasta. Me tulemme esittämään kysymyksen. Puheenjohtaja Weber puhui täällä epäasiallisesta varojen käytöstä, mutta on muistettava, että siinä on myös sisäistä polkumyöntiä ja, ja, toiminnan siirtämistä. Vetän tässä yrittyy irtisanottuihin työntekijöihin, jotka koskevat Embraco-yritystä. Tämä on hyvin vakava asia Italian ja Slovakian välillä. Kiitos. Olen suoraan hoitanut tätä asiaa, sillä eilen Piemonten alueen johtajan kanssa tapasimme AY-edustajia, yritysedustajia, työntekijöitä. Eli on jo pyritty tarjoamaan konkreettinen vastaus tähän tilanteeseen. Toimimme yhteistyössä alueen puheenjohtajan kanssa ja myös Italian viranomaisten kanssa tässä asiassa. Olkaa hyvä ja tämän jälkeen edustaja Latoja. Uh, president puhemies, te puhutte täällä siitä, että jäsenvaltioiden on kunnioitettava oikeusvaltioperiaatetta, puhutte toimittajien murhista. Nyt Nils Musnieks istuu vieressänne. On tärkeää, että muistamme Pat Fenekenin ihmisoikeusjuristin murhan ja on todistettu, että britit olivat sekaantuneet tähän murhaan. Eli kyse on siitä, että jäsenvaltio on sekaantunut Pat Fanaganin ihmisoikeusjuristin murhaan. Toija. Edustaja Toija. Sappiamo e apprezziamo. Tiedämme arvostamme sitä, mitä eilen teitte. Mä puhemies tämän ikävän tapauksen kohdalla, kuten tiedätte, Italian hallituksen pyrkimykset menemään samaan suuntaan, eli monikansallisella yrityksellä pitäisi olla myös yhteiskunnallista vastuuta, kun se siirtyy työmaahan ja investoi. Ei sillä voi lähteä ainoastaan rahoituksellisista syistä. Siihen liittyy myös yrityksen maine ja siitä tulee haittaa myös yritykselle itselleen. Haluaisinkin pyytää, että tämän arvioinnin aikana, joka tehdään myös tilintarkastus, budjetin budjetin talousarvion arvioisimme sitä, kuinka näin varoitte EU-varat, joita suunnataan köyhimmille alueille, että niitä ei käytettäisi tällaiseen ähm, työelämän polkumyöntiin ja verotuksellisiin kertaan. Meidän on todella muistettava tämä yritys ja nämä työ, työntekijät, ja siihen liittyy myös eurooppalaisten varojen käyttö. Tämä on pidettävä mielessä. Okay. Bene. Bene arvoisa Gomes. Gomes. Puhemies. Minulla on ollut kunnia johtaa valtuuskuntaamme Maltalla ja voin todeta, että työtä on kyllä vielä tehtävänä. Me odotamme puheenjohtajakokouksen vastausta, mutta työ täytyy kuitenkin tehdä libe valiokunnan toiminnan puitteissa ja tämän uuden perustettavan valiokunnan, joka seuraa Panama-paperit erityisvaliokuntaa, tutkintavaliokuntaa. Korkea edustaja Mogherini on puhunut Etiopian tilanteesta. Siellä on brutaali kansanmurha käynnissä ja hätätila on julistettu. Se, että Euroopan unioni ei ole toiminut, on äh, valitettavaa. Minä vaadin, että otatte komission ja korkean edustajan kanssa tämän asian esiin. Euroopan unionilla on oltava kanta, joka on meidän arvojemme mukainen äh, ja demokratian arvojen mukainen. Demokratian on oltava äh, mukaan ottavaa Etiopiassa. Ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota on kunnioitettava. Nyt emme käy keskustelua ihmisoikeuksista. Puheenvuoroja pyydettiin kiireellisestä aiheesta, mutta meillä on velvollisuus käydä esityslista. Nyt edustaja Hans, mistä nyt on kyse? I would uh, ask you... Puhemies, haluaisin pyytää, että palaisimme esityslistaan. Olisi oikein hyvä, että herra Mutsiets kuuntelisi tämän asian. E quello che stiamo facendo. Juuri näin aiomme tehdäkin. Kuitenkin tämä murhattu journalisti aiheena on niin tärkeä, että vaikkakin olemme kutsuneet Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun vieraaksemme, niin hänkin ymmärtää, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Kiitän häntä kärsivällisyydestä mutta kyllähän tässäkin oli kyse ihmisoikeuksista. Nyt minä toivotan tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun. Euroopan neuvoston kanssa me puolustamme näitä oikeuksia, demokraattisia oikeuksia. Ja aivan erityisesti kyse on siitä, että taistelemme väkivaltaa vastaan, joka suuntautuu naisiin ja kotiväkivaltaa vastaan.